tai varainsiirtoveroa vaiko emme, riippuu sekä meistä ja neuvostosta. Eli ei kannata tässä nyt jäädä laahamaan jalkojaan. Kiitoksia paljon. Tähän päättyy keskustelu tästä aiheesta ja äänestys on huomenna. Seuraavana kohtana esityslistalla on Revellinin mietintö aiheena Välimeren yleisen karastuskomission sopimusalue. Annan puheenvuoron esittelijälle, herra Riveninille, neljäksi minuutiksi. Grazie, presidente. La presente proposta di regolamento. Kiitoksia puhemies. Tässä eh, mietinnössä on tiettyjä eh, suosituksia ajatellen Välimeren yleistä kalastuskomissiota. Eh, nyt halutaan parantaa varmuutta ja yksinkertaistaa tilanteita. Tähän mennessä nämä suositukset, jotka kalastuskomissio on hyväksynyt, ne on tuotu väliaikaisesti yhteisen lainsäädäntöön ja ne liittyvät varsinkin vuotuisiin saalismääriin mutta nyt tarvitaan lisää lainsäädännöllisiä toimia ja siitä syystä on aivan oikein, että me otamme käyttöön yhtenäissäädökset e, ajatellen tulevia e, suosituksia. Mitä tulee sisältöön, e, tämän hyväksytyn suosituksen sisältöön ja osastoon kaksi tekniset toimenpiteet, meidän mielestämme tässä on näkyvissä paljonkin Lioninlahdella olevia kalastusrajoituksia. Rajoitukset koskevat sallittavia verkkoja ja luvan myöntämistä kalastuksen harjoittamiseen sekä luontotyyppien suojelemista. Lisäksi kalastusalukset, jotka saavat osallistua dolfiinin kalastukseen, niillä on oltava erityiskalastuslupa ja niiden on sisällyttävä asianomaisen jäsenvaltion komissiolle toimittamaan luetteloon 13 artikla. Mitä tulee sitten pyydysten, pyydyksiin, eh, täällä määritellään yksityiskohtaisesti vähimmäisilmäkoko Välimerellä 15 artikla ja Mustalla merellä 16 artikla ja kielletään pohjaharojen ja troolien käyttö yli tuhat metriä syvissä vesissä 17 artikla. Kolmas osasto muodostuu valvontatoimenpiteistä. Osana valvontatoimenpiteitä kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle yleisesti käytetyllä tiedonsiirtojärjestelmällä päivitetty luettelo lippunsa alla purjehtivista tai alueellaan rekisteröidyistä kokonaispituudeltaan yli 15 metrin mittaisista aluksista, joille sen antaa luvan kalastaa GFCM-alueella, 18 artikla. Toisessa luvussa äh, säädetään äh, satamavaltiota koskevista toimista. Sen soveltamisalaan kuuluvat kolmansien maiden kalastusalukset, joihin kohdistetaan purku, ja jälleen laivaustoimien valvontaa ja tarkistuksia. 21 artikla. Lisäksi jäsenvaltiot eivät saa sallia kolmannen maan alukseen käyttävän niiden satamia, jos alus ei purjehdi GFCM sopimuspuolen lipun alla. Eh, jos se on harjoittanut laitonta, ilmaittamatonta ja sääntelemätöntä eh, kalastusta, tai jos aluksella ei ole voimassa olevaa lupaa harjoittaa kalastusta. 23 artikla. Eh, asetusehdotuksen neljännessä osastossa yhteistyö, tiedottaminen ja raportointi säädetään komission ja jäsenvaltioiden yhteistyöstä ja tietojen vaihdosta GFCMn pääsihteerin kanssa se on 24 äh, artikla, ja jäsenvaltioiden velvollisuudesta toimittaa GFCM pääsihteerille tilastotaulukot, äh, joihin sisältyy alusrekisterin numero, kapasiteetti, kokonaistilavuus bruttotonneina, teho hevosvoimina ja niin edelleen määräaikojen mukaisesti. Viides osastosäännöksissä säännöksissä äh, erityisesti artiklassa 28 komissiolle suodaan oikeus muuttaa delegoidulla säädöksillä sellaisia säännöksiä, jotka koskevat kyseessä olevan säädöksen muita kuin keskeisiä osia EUn toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Saisinko vielä pari minuuttia lisää? due minuti dopo completo la, la niin minä eh, vien tämän päätöksen sitten lopuksi. Teillä on kaksi minuuttia lopussa, mutta jos haluatte käyttää ne nyt, niin se käy, mutta sitten niitä ei ole lopussa. Si desidero utilizzarli adesso. Niin, käyttäisin ne mielelläni nyt. Niin, tässä voidaan ottaa huomioon, että sopimusosapuolet GFCM, niiden täytyy kertoa sovituiden toimien täytäntäänpanosta ja niinpä täytäntöönpano takaa sen, että kansainväliset toimet ovat suoraan sovellettavissa eri tahojen toiminnassa. Yhteispäätösmenettely vaikuttaisi siltä, että se olisi suhteettoman suuri tässä asiayhteydessä ja hyvin pitkällinenkin. Artikla 28 se voitaisiin hyväksyä GFCM vuotuisessa kokouksessa. Asiasta on keskusteltu jäsenvaltioiden kanssa jo neuvoston työryhmässä ja EU ei nyt välttämättä voi pitäytyä täysin näissä aikarajoissa, eh, mutta se saattaa johtaa siihen, että rikotaan kansainvälisiä sopimuksia ja se vaarantaa Euroopan unionin uskottavuutta GFCM ja muissa kansainvälisissä kalastusjärjestöissä. Eh, tämä ei ole EUlle hyvä asia ja eh, se saattaisi myös antaa pontta niille, jotka kritisoivat EUta. Ja vielä lopuksi on hyvin tärkeää huomioida, että turvatoimet tulevat mukaan delegoituihin säädöksiin. Niinpä parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa tiettyjä komission hyväksymiä seikkoja näissä delegoiduissa säädöksissä. Ja, ja jos ei ole tyytyväisiä komission äh, käyttämään äh, valtaan, äh, niin voidaan myös vastustaa. Ja niinpä tässä olisi löydettävissä hyvä kompromissi ja sitä voitaisiin käsitellä vielä toisessa käsittelyssä neuvoston kanssa ja niin saataisiin asia päätökseen. Tämä on varmasti samalla linjalla kuin Barbara de Bruyn silloin kun muutettiin asetusta 1998-2003 eh, eh, mm, lemmikkieläimiä koskeva säädöstä. Ja minä olen päässyt tässä melkein loppuun. Ja sitten eh, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Saaliista liittyy asiaan. Kiitos. I fully expect that you, in your office you will put a big picture of mine, Mr. Rivellini. Odotan, että laitatte toimistoonne suuren kuvan minusta seinälle. Voin lähettää sen. Voin allekirjoittaa sen myös. Kiitoksena siitä, mitä tänään tapahtui. Rouva Damanaki, komission jäsen, teillä on puheenvuoro. The picture of yours, Mr. Minä en ainakaan rupea teidän kuvaa, kuvaan ripustamaan senille, niin eli täytyy yrittää pysyä aikataulussa. Niin, puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät näistä herrat. E, aluksi kiitokset herra Rivellinille hänen hyvästä työstään, hyvästä mietinnöstään. Olen erittäin tyytyväinen e, siitä, että kalastusvaliokunta on antanut varauksettoman tukensa ja parlamentti yleisemminkin tämän e, olennaisen ehdotuksen sisällöllä. Herra Rivelinin kattavan esityksen kanssa mm, voin olla yhtä mieltä helpostikin. Eh, minulle sopii myöskin se, että, että tämän eh, GFCM omaksumien toimenpiteiden asianmukainen täytäntöpano on aivan olennaista eh, näiden kalavarojen säilyttämiseksi. Se on pakko tehdä. Välimeristä tarvitsee. Meidän on pakko nämä toimenpiteet toteuttaa, jos haluamme varmistaa Välimeren alueen biodiversiteetin ja huolehtia siitä, ettei siitä tule kuutta kuollutta merta. Välimerestä siis. Haluaisin äh, huomauttaa eräästä äh, toimielin äh, kytköksestä, kuten Rivelinikin totesi, kun nyt sitten GFCMn suositukset tulevat sitten asetuksen kautta sitovia jäsenmaiden suhteen perustus, perustamissopimuksen mukaisesti GFCM päättämänä päivämänä. Sen vuoksi päätökset näistä on tehtävä ajoissa niin, että ne sitten välittömästi sitten tulevat pätemään oikeushenkilöiden ja muiden asianomaisten toimintaan ja saavat sitten juridisen oikeudellisen pohjan. Meidän täytyy kuitenkin välttää sitä, ettei, ettei, ettei näistä tulee jotain uutta vanhan myytin versiota tämän, näiden ää, asetusta ää, nyt sovelletaan tyytyväisenä, mutta sitten se, GFCM todennäköisesti lähin, hyvin lähitulevaisuudessa tiettyyn, tiettyyn aikamäärin sidottuna tulee sitten uusia sovelluksia hyväksymään, mikä, minkä vuoksi tämä projekti jatkuisi loppumattomasti. Sen vuoksi minä uskon, että komissiolle sitten pitäisi suoda näitä delegoituja säädös säädö, mahdollisuuksia muuttaa näitä delegoituja säädö, säädöksiä, muuttaa näitä päätöksiä ää, ilman laajaa neuvottelukierrosta. riskit ää, nopean ää, täytäntöpanon ää, toteuttamiseksi o, täytyy välttää. Tässä Euroopan unionin parlamentin toimivaltaa ei suinkaan pyritä tässä rajoittamaan ja loukkaamaan, mutta me tarvitsemme hyvin rivakoita otteita näiden säädösten saattamiseksi osaksi käytäntöä ja lainsäädäntöä. Se on erittäin tärkeää. Toivon mukaan toimielimet sitten tästä pääsevät sopuun tästä niin, että myös sitten jäsenmaat no, noudattaisivat kansainvälisiä sopimuksia, sopimuksia ja niin sitä myöskin sitten samalla vahvistaisivat meidän uskottavuuttamme kansainvälisissä kalastustoimielimissä. Kollegat, sen vuoksi tämän asetuksen hyväksyminen on syytä toteuttaa nopeassa aikataulussa ja sen vuoksi Euroopan parlamentin kanta on tervetullut ja toivon mukaan sitten vastaavanlaiset toimenpiteet mahdollistavat sen, että me tämän asetuksen voimaantulon estenä olevat kompostuskivet voimme raivata tieltämme ja keksimme uusia keinoja no-, nopeasti saada nämä osaksi sitten Eurooppa-lainsäädäntöä kansallisten ja paikallisten kalastusasiantuntijaryhmien avustuksella. Sen vuoksi halusin vielä kerran kiittää herra Rivelinia ja valmistusvaliokuntaa sen hyvästä, hyvästä työstä tässä tärkeässä asiassa. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Herra Kadek, kaksi minuuttia. Monsieur le Président. Arvoisa puhemies, aluksi sanoisin, että me olemme, eh, meillä on oikein hyvä olla täällä Strasbourgissa, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Äh, haluaisin kiittää äh, edustaja Riveliniä tästä mietinnöstä ja äh, neuvotteluista, jotka ovat alkaneet 2009 ja Lissabonin sopimus tuli voimaan ja niinpä nämä keskeytyivät. Mutta kyse on nyt kalastuskomission, Välimeren yleisen kalastuskomission suosituksista, jotka hyväksyttäisiin ensimmäisessä käsittelyssä. Kyse on siitä, että asetetaan tiettyjä rajoituksia Lioninlahdella, varsinkin ajatellen vähimmäisilmäkokoa ja eh, pohjatroolien ja harojen käyttöä. Eh, kyse on eh, Välimeren kalastuksesta ja tässä asetetaan nämä tietyt vähimmäissilmäkoot Välimerellä ja Mustalla merellä. Siinä kielletään pohjaharojen troolien käyttö yli tuhannen metrin syvissä vesissä. Ajatellen vähimmäisilmäkokoa, sen pitäisi olla 40 eh, millimetriä, eh, varsinkin kun puhutaan eh, trolleista ja 50 millimetriä pohjaharoilla. Ja siinä on pyydetty eh, täytäntöönpanoa, joka olisi erittäin nopea ja eh, selvennettäisiin parlamentin kanssa näissä kysymyksissä. Eh, tässä komission pitäisi esittää neuvostolle ja parlamentille 2012 eh, eh, oma kantansa eh, hyväksymisestä. Ja toivoisin, että voisimme ennen toista käsittelyä päästä hyvään alkuun. Kiitos. Kiitoksia. Sitten herra Arsenis kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen hyvät naiset herrat. Välimeri edustaa hyvin pientä osaa planeetallamme, vain prosentti maailman valtameristä ja meristä, mutta se on hyvin rikas. 89 prosenttia biodiversiteetistä on edustettuna. Suurin osa on Välimerellä ja 60 prosenttia kalastusalan työpaikoista on Välimerellä, mutta valitettavasti 50 prosenttia saalista ovat ylikalastuksen kohteena. Ja jossain osissa on jo saavutettu biolo- biolo- biologiset rajat. Mikä on syy, ketä voi syyttää? Tähän mennessä yhteinen kalastuspolitiikka on epäonnistunut ja se, että emme voi toimeenpana yhteisiä päätöksiämme, yhteisiä päätöksiämme. Ja se tietysti johtuu siitäkin, että tehdään päätöksiä ottamatta huomioon tieteellistä näyttöä. Ja koska yritämme palvella tiettyjä intressejä. Muutama vuosi sitten komissio yritti ratkaista Välimeren ongelmia ja tuli asetus Välimeren kalastuksesta. Valitettavasti kyse ei ole pelkästään siitä, mitä EU-jäsenvaltiot tekevät. Ei pelkästään ongelmat, joita me kohtaamme. Kuten tiedätte, Välimeren tilanne liittyy siihen myös, mitä muut Välimeren maat tekevät. Ja jos me emme tee yhteistyötä, niin tämä yhteinen varanto on vaarassa. Asia on käsitelty ensimmäisessä käsittelyssä, mutta pahoittelen huomatessani, että neuvosto ei ole paikalla. Ja toimeenpanotoimien kanssa oli ongelmia. Täytyy ymmärtää, että Lissabonin sopimus pannaan nyt täytäntöön ja siinä täytyy hyväksyä parlamentin rooli olla mukana näissä päätöksissä. Ja täytyy hyväksyä delegoidut säädökset. Mr. Rueda. Kiitoksia, Sitten Romeva ja Rueda. Uh, Kiitoksia. Uh, viimeiset 20 vuotta ovat osoittaneet, että Välimeren kalastus uh, on johtanut siihen, että meillä on kaksinaismoralismia kalastusalalla. Tässä on mm, tilanne se, että ei ole täytäntöönpantu lainsäädäntöä ja ainoastaan niin, että Välimeren eri osapuolet olisivat vastuuvelvollisia, niin saamme aikaan uusia, uusia toimia. Välimeren kalastus, kalakannat eivätkä biotyypit eivät kestä uutta kierrosta. Eh, uutta neuvottelukierrosta, vaan Euroopan eh, kalastus eh, politiikkaa pitää soveltaa kaikissa näkökohdissaan uudessa kalastuspolitiikassa. Ja se tarkoittaa sitä, että kalakantojen säilytyspolitiikan pitää olla selkeä, jotta Välimeren kalastus on kestävää ja sen siinä meillä pitäisi olla samat säilytysstandardit kuin eh, siellä niissä, jotka sovelletaan Atlantin kalastukseen. Kiitos. Herra Fox, minuutti. Uh, I'd like to start by thanking Commissioner Damanaki for her recent... Minä haluaisin eh, kiittää eh, komissaari Damanakia tämän troolisaaliiden pois kieltä, mitä on hävytöntä, että ihmisiä, joilla ei ole ruokaa, samaan aikaan kun me sitten tapamme kalaa ja heitämme sen laidan yli meren mätänemän. Hyvä, että myös tämä häpeällinen toiminta saadaan päätökseen mahdollisimman nopeasti. Samoin myöskin tässä yhteydessä terveyden ilolle GFCMn suosituksia erityisesti eh, mitä tulee vähimmäissilmäkokoon eh, Välimerellä ja merellä ja myöskin sitten eh, pohjaharojen ja troolien käytön yli kilometrin syvyisissä vesissä. Näin kalastuksesta saadaan kestävämpää. ECR tukee mietintöä ja, ja kiitos vielä, että no, komissaari on omistautunut näiden lisäs, ylimääräisten saalien poisheiton kieltämiseksi. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Tämänpäiväisessä keskustelussa täytyy painottaa sitä, että ehkäpä välimeri on sellainen meri, johon kuuluu tai jota ympäröi maita kolmelta, kolmesta maanosasta. Tässä tilanteessa tärkeitä ovatkin kolmannet maat ja tässä mielessä EUn kannalta tärkein kysymys on saaliita koskevat säännökset, sekä niiden alusten valvonta, jotka harjoittavat kalastusta tällä alueella. Tällä alueella on jo hyvin pitkään käytetty hyväksi eläimistöä ja kasvistoa meressä. Sen vuoksi täytyy saada aikaan sellainen aloite, kuten se, josta tässä mietinnössä puhutaan. Kiitoksia herra Rivanille mietinnöstä, joka konkreettisesti ja tarkasti määrittelee periaatteet, joilla hallitaan Välimeren kalavaroja ja voidaan vaikuttaa tämän herkän ekosysteemin suojeluun. Mr. Milana. Kiitoksia. Herra Milana. Presidente, signor commissario. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Uskon, yhteistyöstä välimerta koskevissa asioissa on saavutettu hyvin kiireellinen tilanne, jopa enemmän kuin aiemmin. Tänään keskustelemme siitä, mitkä ovat vaikutukset tästä asetuksesta ja mitä, mitkä ovat vaikutukset nimenomaan verrattuna edelliseen asetukseen. Tämä on tärkeä strategian kannalta. Ja tässä mielessä olen samaa mieltä myös Rivelinin kanssa. Olen siitä huolimatta vakuuttunut siitä, että tämä pitäisi yrittää saada läpi ensimmäisessä käsittelyssä. tai ainakin artiklan 28 tulkinta pitäisi saada käsiteltyä loppuun asti. Koska muuten käy niin, että parlamentti sanoo periaatteessa okei, okay, nämä ovat delegoituja säädöksiä ja komissio pitäisi ottaa näistä vaarin. Mutta sitten voi tulla vastustusta neuvostossa asiaan. Mutta tässä ei välttämättä ole kysymys pelkästään lajien monimuotoisuudesta, vaan kyse on periaatteessa myös kalastuksen tulevaisuudesta. Joten tämä vaihe, joka nyt tässä on tulossa, niin tässähän tarvitaan kyllä vielä yhteispäätösmenettelyä, koska tietysti delegoidut säädökset ovat tässä kyseessä, mutta kansainväliset sopimukset ovat sellaisia, että ne antavat parlamentille myöskin mahdollisuuden myöskin olla tässä mukana. Kiitoksia. Sitten herra Higgins, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia. Minä tuen tätä mietintöä ja tulen kyllä äänestämään sen puolesta sitten, kun siitä täällä äänestetään. Vuonna 1949. Ja tässä tarkoituksena on, että tämä on, oli todella hyvä toimia. Me olemme erittäin kiitollisia teille. Sitten kun ajatellaan Välimeren ja Mustanmeren tilannetta, nämä molemmat ovat maatalouden paratiiseja ja me otimme kaikki tärkeät elementit tässä huomioon esimerkiksi markkinointi, kaikki mahdolliset toimet ja myöskin kaikki toimet, mitkä liittyvät maatalouteen ja maataloustuotantoon. No se, mitä me olemme nyt tehneet, meillä on ollut erilaisia päätöslauselmia ja asetuksia, mutta nyt me olemme saaneet yhden järkevän paketin aikaiseksi. Tässä on kaksi asiaa, yksinkertaistaminen ja selkeys jotta voidaan ymmärtää, mistä tässä on kyse. Ja toivottavasti se, mitä me teemme, kun nyt tätä mietintöä olemme tehneet, on, on toimiva verkosto ajatellen Mustamerta ja Välimeren tilannetta. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt meillä on sitten Catch the Eye, menettely ilman puhujalistaa. Kolme puhujaa. Ensimmäisenä edustaja Matera. Grazie Presidente. Colleghi, condivido con il relatore la necessità Arvoisat kollegat, minä hyväksyn esittelijän kannan, että kalastussäännöt pitää yksinkertaistaa. Ja jos ajatellaan asetusta, joka sisältää myöskin kalastalousvaliokunnan tavoitteet, olen yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden kanssa yksimielinen, mutta olen sitä mieltä, että jokaisessa jäsenvaltiossa pitää myöskin sosiotaloudelliselle järjestelmälle ja ekojärjestelmien suojelulle antaa oma arvonsa. Eli meidän täytyy yhteisön yhteisiä arvoja suojella. Tämä asetus on erityinen erityisen tärkeä Välimeren alueen rannikolla. Haluaisin muistuttaa, että meidän luonnollisten elinolosuhteidemme suojelu aiheuttaa vakavia, vakavaa haittaa monille kalastajille. Ja komissio ajattelee tässä poikkeussäädöstä kahden kalalajin kieltoa, jotka ovat Italiassa monella alueella päätuotteita – ja haluaisin muistuttaa jäsenvaltioita ja komissiota myöskin siitä, että meidän pitäisi ajatella sitä, että näitä välineitä muotoiltaisiin joustavammin, koska paikalliset kalastajat haluavat pysyä elossa. Kiitoksia. Puhuitte minuutti 36 sekuntia. Hienoa. No niin. Sitten seuraava puhuja on edustaja Patron Levis. Minuutti. Obrigada, senhor presidente, senhor comissária. Kiitoksia puhemies, hyvä komissaari. Tämän asetuksen tavoitteena, tavoitteena on kaikki suositukset yhdistää, jotka Välimeren yleinen kalastuskomissio on laatinut Itä-Välimerta varten niin, että siinä kaikki otetaan huomioon, jotka ovat aktiivisia. Minä onnittelen teitä työstänne. Välimeren ekologinen tila on tärkeä, jos ajatellaan GFCM, eli yleisen kalastuskomission asioita. Eli meidän pitää huolehtia siitä, että kalavaroja säilytetään ja Välimeren komissio on sitoutunut siihen. Kalalajien säilyttäminen on tärkeää ja myöskin laittoman kalastuksen vastustaminen. Asetuksen yleiseen yleisesti suhtautuu parlamentti ja komissio myönteisesti. Eli myöskin viestintä ja yhteistyömääräyksiä pitää miettiä ja tarkistaa. Kyseessä ei ole pelkästään yhteisön alukset, vaan myöskin kaikkien jäsenvaltioiden ja muiden maiden lippujen alla purjehtivat alukset pitää kaikki kalastusmahdolliset tutkia ja siten pystytään toimenpiteet hyväksymään ja takaamaan, että kaikkia aluksia käsitellään tasavertaisesti. Kiitos puhemies. Haluaisin kiinnittää huomion erääseen aspektin tässä asetuksessa. Se on minusta hyvin tärkeä ja valitettavasti sitä emme voi hyväksyä. Kysymys ei ole sitä, että asetetaan kyseenalaiseksi se, kuinka tärkeää on yhteistyö kansainvälisellä tasolla, mitä tulee merten voimavarojen säilyttämiseen, vaan tässä on tarkoituksena antaa komissiolle mahdollisuus hyväksyä delegoituja säädöksiä ja erityisesti mitä tulee Kyprokseen. Tämä on hyvin tärkeää. Tämä on suvereniteettikysymys ja me tiedämme kaikki, että että äh, meillähän on liittymässä oleva hakijamaa, ähm, mutta tämä on poliittinen kysymys, joka on hyvin arka. Tässä nykyisessä tilanteessa äh, tietyllä jäsenvaltioilla on tiettyjä intressejä, mitä tulee luonnonvarojen käyttämiseen merissä. Ja itse asiassa tämä on hyvä tunnustettu kun asia. Sen takia me emme voi suostua tähän ehdotukseen. Haluamme, että rajoitetaan, rajoitetaan delegoituja säännöksiä ja tästä syystä emme voi hyväksyä tätä osaa tästä ehdotuksesta. Sen takia olen pyytänyt kohta äänestystä. Kiitoksia nyt komission jäsen. Haluaisin kiittää teitä kaikkia käyttämistänne puheenvuoroista ja tässä pari pientä huomiota, arvoisa puhemies. Olen samaa mieltä niiden jäsenten kanssa, jotka ovat painottaneet sitä, että mitä me nyt tarvitsemme on hyvä täytäntöönpano tämän asetuksen osalta, joka koskettelee välimerta. Tämä asetus on ollut voimassa hyvin lyhyen aikaa. Minä uskon, että voimme antaa sille mahdollisuuden toimia menestyksekkäästi. Sitä ei käsittääkseni ole nyt hyvä muuttaa tai pyytää lisäpoikkeuksia. Tämä on hyvin joustava asetus. Siinä on paljon joustavuutta, sanoisin. Joten jäsenvaltioiden täytyy noudattaa sääntöjä, jos he haluavat poikkeuksia kyseiseen asetukseen. Sitten toinen asia, jonka haluaisin todeta, on se, että se mitä me todellakin tarvitsemme, ja olen niiden jäsenvaltioiden kanssa samaa mieltä, jotka näin totesivat, on se, että meillä on sellainen tilanne Välimeren alueella, joka on samankaltainen kuin muualla. Välimeren alueella tarvitaan sääntelyä, joten tämän sopimusalueen uudistuksen kautta meidän täytyy saada asteittainen lähestymistapa, jotta saadaan Välimeren alueelle samankaltainen tilanne kuin muualla Euroopassa. No, se, että komissio käyttäisi delegoituja säädöksiä, jotka viittaavat kansainvälisten elintemme päätöksiin, ei liity mitenkään jäsenvaltioiden suvereenisuuteen, vaan päinvastoin se, mitä me todella haluamme, on se, että meillä on mahdollisuus helpottaa lakien muuttamista eurooppalaiseksi lainsäädäksi. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia eh, komission jäsen Damanaki. Äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Keskustelu päättyy tähän. Nyt siirrymme sitten seuraavaan. Suullinen kysymys eh, eh, komissiolle Euroopan unionin ja Mauritanian välinen kalastuskumppanuussopimus. Ensimmäinen puhuja on